työjärjestyksen mukaan julistukset ryhmien perustamisesta annetaan puhemiehelle. Ilmoitan teille, että artiklan 183 mukaisesti kaikki asiakirjat liittyen jäsenten valintaan on vastaavalle valiokunnalle toimitettu. Muistutan teille siitä, että parlamentin jäsenten on artiklan 3 kohta 2 mukaisesti äh, annettava kirjallinen ilmoitus siitä, ettei heillä ole äh, mitään Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä. Äh, artik- syyskuussa 76 annetun säädöksen 7 artiklan mukaisesti. Jos, kun jäsen on antanut tämän julistuksen, niin hän voi osallistua täysin oikeuksin parlamentin kokouksiin niin kauan kuin hänen valtakirjansa ei ole vielä tarkistettu. Pyytäisin, että ne 11 jäsentä, jotka eivät ole tätä ilmoitusta vielä allekirjoittaneet, että he tekisivät sen mahdollisimman pian.